Il Presidente La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri è stato distribuito. Se non... Istunto on avattu uudelleen ja pöytäkirjat edellisistä on hyväksytty ja ellei niihin ole huomautuksia, niin ne on hyväksytty. Ja seuraavana aletaan käsitellä Jose Millan Monin mietintöä transatlanttisten suhteiden tilasta Yhdysvaltain vaalien jälkeen. Ja Milan Moonille puheenvuoro, olkaa hyvä. Tahdon ensiksi kiittää varjoesittelijöitä, erityisesti Severiniä, Lamsofia ja myös valiokuntia ja Margajoa ja muita vastuuhenkilöitä. Kiitän teitä yhteistyöstä. Kiitos siitä, että olette osallistuneet tämän transatlanttisten suhteiden